24. marraskuuta 2014 Romanian viranomaiset pyysivät äh, Radan Niikan äh, parlamentaisen koskemattomuuden poistamista liittyen rikosoikeudelliseen tutkintaan. Tämä pyyntö välitettiin oikeudellisten asioiden valiokunnalle, joka